Hei, hyvät kollegat, eilen iltapäivällä Tunisi joutui jälleen kerran terroristihyökkäyksen kohteeksi kaupunkinsa sydämessä. Keskellä kaupunkia 14 henkeä presidentin turvakaartista menetti henkensä. Minä haluan meidän toimielimen nimissä tuomita tämä mitä tiukimmin tämän inhottavan kamalan teon ja vakuuttaa Tunisian viranomaisille kuin myös Tunisian kansalle meidän täyden tukemme meidän ajatuksemme ja meidän liikuttuneet ajatuksemme ja solidaarisuutemme suuntautuvat uhrien perheille. Kahden viimeisen viikon aikana terroristit ovat hyökänneet Beirutissa, Pariisissa, Bamakossa ja jälleen kerran Tunisissa ja jäkäkerta he ovat synnyttäneet kauhu, kylväneet kuolemaa ja kauhua. Tämä terrorismi vailla rajoja jälleen kerran on osoittanut sen, että tämä koskettaa meitä kaikkia tämä taistelu. Tämä taipu, taistelu on meidän yhteinen, mutta me tulemme käymään sitä määrätietoisesti kunnioittain demokratian periaatteitamme ja äh, me tarvitsemme syventävää yhteistyötä kumppaneidemme ja liittolaistemme kanssa. Kiitän teitä. Ensimmäisenä esityslistan kohtana on neuvoston ja komission julkilausumat Pariisissa äskettäin tehdyistä terrori-iskuista ja puheenvuoron aluksi neuvoston puheenjohtajalla Herrillä. Olkaa hyvä.